17. heinäkuuta keskeytyi äh, uudelleen äh, ja minulla on suru uutinen entinen jäsen Ian Paisley kun on kuollut 88-vuotiaana. Hän oli Irlannissa ministerinä ja haluan myös ilmoittaa teille, että useat kollegat ovat kertoneet minulle äh, että näinä minuutteina saamme dramaattisia raportteja Välimeren rannikolla Lubian rannikon edessä 220 pakolaista on veneonnettomuudessa kuollut, 36 voidaan ehkä pelastaa mutta Maltan edustalla on luultavasti 250 kuollutta. Siellä on tapahtunut tragedia, jossa mahdollisesti 500 ihmistä on menettänyt henkensä. Minä ilmoitan tästä teille, koska meillä on moraalinen velvollisuus tehdä kaikkemme, jotta tällaiset humanitaariset katastrofit voidaan estää. Hyvät naiset ja herrat, viime viikolla ilmoitin teille ja toistan sen nyt uudelleen, että huomenna ennen äänestyntä, äänestystä otetaan niin sanottu 360 asteen kuva, ei huomenna vaan keskiviikkona anteeksi. Ennen äänestystä otetaan tämä 360 asteen valokuva ja silloin kaikki jäsenet kerran kuvataan tällaisella pyörivällä kameralla. Te Teille tämä on varmasti tuttu. Olkaa hyvä ja tulkaa kaikki paikalle. Tämä on monille ihmisille, jotka käyttävät teknisiä moderneja laitteita, mahdollisuus nähdä, missä te istutte täällä. Äh, ja niinpä ihmiset voivat sitten nähdä, missä te istutte. Ja voitte myös laittaa meikkiä, jos haluatte. Tästä kollega minulle juuri huomautti. Kiitos huomautuksesta. Eli kello 12 on tämä valokuvaus. Sitzung vom 17. Juli sind verfügbar. Gibt es Einwände dagegen? Onko teillä huomautettavaa pöytäkirjaan 17. heinäkuuta? Ei hyväksytään pöytäkirja. Ja minulla on joukko ilmoitusasioita teille. Ensinnäkin Espanjan viranomaiset ovat